Espanjan viranomaiset ovat ilmoittaneet minulle, että rouva Tania González Peñas 11.9.2014 alkaen on valittu Euroopan parlamentin jäseneksi herra Carlos Jiménez Villarejon tilalle artiklan 7 mukaan välittömissä vaaleissa, kuten myös arti- työjärjestyksen artiklan 4 kohtien 1 ja 4 mukaan Rova González Penjasin valinta ilmoitetaan ö, tapahtuneeksi 11.9. alkaen. Ja hän toimii niin kauan Euroopan parlamentissa ja sen eri elimissä, kuin ei ole todettu, että hänellä on esteitä tämän viran täyttämiseen tai jokin muu virka, joka estäisi Euroopan parlamentin jäsenenä toimimisen ja, eikä ja olisi sen kanssa ristiriidassa. Liettuan ö, ähm, viranomaiset ovat ö, äh, ilmoittaneet herra Viktor Uspaskisen immuniteetin ö, ähm, poistamisesta artiklan 9 kohdan 1 työjärjestyksen nojalla. EFTD, EPP, ECR ja SD, kuten